pitäen. Puheenvuoron saa ensin komission jäsen Malmström. Olkaa hyvä. Thank you very much, President. Good evening. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Vain kolme viikkoa on aikaa jäljellä kymmenenten VTOn ministeritason kokoukseen Nairobissa. Se tapahtuu 20 vuosipäivän kunniaksi, kun tällainen kokous pidetään Afrikassa. Kyseessä on konferenssi, joka tapahtui hyvin kriittisen aikana VTOn historiassa. Maybe I should wait a few minutes. Pitäisikö odottaa pari minuuttia? Following the success of the last uh, such conference in Balin konferenssin jälkeen ja kaupan sopimuksen jälkeen toivottiin kovasti, että saisimme aikaiseksi kattavan sopimuksen Dohan kehitysohjelmasta. Ja EU teki voimakkaasti töitä, jotta näin olisi. Valitettavasti kuitenkin monikaan maa ei ole ollut kykenevä tai halukas löytämään kompromissia ja poistamaan kauppaa väärentäviä tukia, joita tarjoavat maanviljelijöilleen. Meidän täytyy siellä vapauttaa VTO-rajoituksista, jotka ovat sitä pidätelleet niin monen vuoden ajan. Meidän täytyy päästä eteenpäin ministerikokouksessa, täytyy tehdä päätöksiä Doha-kierroksesta ja sopia siitä, mitä seuraavaksi tehdään. Nyt työstämme Genevessä itse näitä kysymyksiä, jotta saisimme lähestymistä kolmesta päätavoitteista, jotka ovat saavutettavissa ja jossa me kaikki jossa me kaikki haluamme saada aikaiseksi kehitystä. Ensinnäkin haluamme poistaa kaikenlaisia kaikenlaiset maatalouden vienti jossa tarvitaan hyvin tasapainoista monenvälistä lähestymistapaa. Yhdessä Brasilian hallituksen kanssa ja muiden VTO-jäsenten kanssa Euroopan unioni on esittänyt muodollisen ehdotuksen kattavaksi ratkaisuksi, jossa puhutaan maatalouden vientituista, mutta myös vientiluotoista ja muista samankaltaisista asioista. Tämä on hyvä pohja toiminnalle ja se myös osoittaa, miten myönteisiä vaikutuksia on näillä suurilla maatalousuudistuksilla, joita me EU-ssa olemme tehneet. Ilman niitä olisi ollut aivan mahdotonta saavuttaa sellainen tilanne, jossa me voimme esittää yhteisen maatalousehdotuksen Brasilian kanssa. Eli työstämme nyt tätä yhdessä Genevessä, jotta saisimme sille tukea. Toiseksi täytyy varmistautua siitä, että saamme aikaiseksi tilanteen, jossa kaikkein köyhimmät voivat hyötyä parhaiten. Kaikkein vähiten kehittyneet ihmiset pyrkivät esimerkiksi puuvillan tullittomaan tilanteeseen. Ja kolmas kohta, jonka haluamme saada aikaiseksi, on avoimuusvaatimukset ja ilmoitusvaatimukset, jotta saataisiin aikaiseksi konsensus näitä kysymyksistä. Se liittyy siihenkin, että meidän täytyy löytää tapa edetä ministerikokouksen jälkeen. Nämä ovat haasteellisia kysymyksiä. Meidän omat intressimme tässä suhteessa ovat selviä. on täytyy jatkaa työstä, työtä ratkaisemattomien kysymysten puitteissa ja niihin voidaan vain puuttua tehokkaasti monenvälisten keinoin niin, että poistetaan sääntelykohtia, jotka väärentävät kauppaa. Meidän täytyy myös lähestyä kysymystä uusin raikkain ajatuksiin, sillä edellisillä ajatuksilla ei ole saatu mitään tuloksia aikaiseksi. Ja suurten talouksien täytyy kantaa enemmän vastuuta. Samalla tavalla meidän täytyy varmistautua siitä, että ministerikokous aloittaa prosessin, joka avulla avataan järjestö tarkastelemaan uusia kysymyksiä ja tunnustaa mahdollisuuden VTO-jäsenelle neuvotella näistä asioista pienemmissä ryhmissä. Tämä on todella tärkeää, jos on tulee olla relevantti ja maailmanlaajuisen säännösten teon keskiössä. Joten puhemies, arvoisat jäsenet, Ensimmäinen ministerikokous on erittäin tärkeä tapahtuma. Sillä on suuri vaikutus monenväliseen kaupankäyntijärjestelmään tulevaisuudessa. Arvostan kovasti sitä yhteistyötä, jota olemme tehneet tähän mennessä, sitä intressiä, jota Euroopan parlamentilla on, ja odotan innolla sitä, että valtuuskuntani tulee paikalle, jotta voimme päästä läheisen yhteistyön ministerikokouksessa. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon komission edustajalle. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä EPP kaksi minuuttia. Salva Videkain. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät edustajat, haluaisin aivan ensiksi onnitella rinnakkais esitteli herra Langea hyvästä yhteistyöstä. Haluaisin kiittää myös komission jäsentä ja hänen tiimiään hyvästä yhteistyöstä, jonka tuloksena olemme tämän tekstin saaneet aikaiseksi. Euroopan kansan puolesta käsin olemme aina halunneet panostaa multilateralismiin, monenvälisyyteen, ja on selvää, että siitä pitää harjoittaa nimenomaan VTOn kautta. Ja tämä käy ilmi sopimuksista, kuten kaupan helpottamissopimuksesta, ja tavoitteena on parantaa taloudellista tilannetta kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän pitää tehdä selväksi se, että mitä avoimempi maa on kaupan kannalta, niin sen paremmin siellä kehitytään. Tästä on paljon esimerkkejä, jotka osoittavat, että tämä on totta ministerikonferenssi, joka pidetään Nairobissa, kuten komission jäsen sanoi, tule olemaan todellinen virstan pylväs. Kaikki annamme oman panoksemme siihen, että näin todellakin on. Tarvitsemme talouskasvua ja lisää työllisyyttä nyt enemmän kuin koskaan ennen ja ei saa unohtaa, että monen välisyyden rinnalla pitää olla myös kahdenvälisiä sopimuksia, alueellisia sopimuksia ja monenvälisiä sopimuksia. Ja niiden kautta ja niiden avulla vapautetaan kauppaa kaikkialla maailmassa. TISAN, TTIPn tai Mercosurin kansainvälinen sopimuksen kaltaiset sopimukset ovat hyvin tärkeitä yhteisön kaupan osalta, sillä ne voivat täydentää VTOn työtä niillä aloilla, joilla monen välisyys ei vaikuta tarpeeksi. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja, SD-ryhmä, herra Lange. Kiitos puhemies komission jäsen. Ensin haluan kiittää herra Salba toista esittelijää. Ja minä mietin kyllä, että sammutetaanko Nairobissa on valot. On tahoja, jotka eivät halua Nairobissa keskustella lainkaan Dohan kehitysohjelmasta. Ja minä, parhaat kollegat, en voi ymmärtää, miten me voisimme Nairobissa kehittää tätä työtä, jos emme saa minkäänlaista myönteistä linkkiä Dohan kehitysohjelmaan näissä neuvotteluissa. kun sanovat, että Doha on kuollut, nyt pitää tarkastella vain uusia elementtejä, sähköistä kauppaa, investointeja, valuuttakeinottelukysymystä. Jos keskitytään vain näihin, niin sitten nämä jakolinjat syvenevät entisestään. Meidän täytyy jatkaa monenvälisiä neuvotteluja ja äh, Dohaan 2008 pakettia äh, arvioida myönteisesti. Tietenkin äh, tarvitaan kiristyksiä, tarvitaan myös joustavuutta ja aivan varmasti tarvitaan myös erilaisia mahdollisuuksia kahdenväliseen ja monenväliseen toimintaan ja jatkoon. Mutta mielestäni ajatellen nyt esimerkiksi maahanmuuttohaasteita, niin aivan ilmeistä on, että kehitysohjelma on asetettava asioiden keskiöön. Tietenkin kynnys mailla on oma erityinen vastuunsa, mutta samoin meidän on kannettava oma vastuumme. Kiitos. Kiitos teille. Nyt puheenvuoron saa ECR-ryhmän puolesta kaksi minuuttia Rova McLaughlin. Kollegat, uskon, että kaupankäynti vähentää köyhyyttä, antaa naisille voimaa ja antaa nuorille mahdollisuuksia. Me elämme globaalissa maailmassa ja kansalaiset ja kuluttajat haluavat, että kaupankäynnin esteet poistetaan. Siitä syystä olen erittäin pettynyt siitä edistyksen määrästä, jota on kyetty tekemään jälleen kerran VTOssa nyt juuri ennen kymmenettä ministerikokousta ensi kuussa. Näyttää siltä, että tässä on todellinen vaara siitä, että ei edes saada yhteistä lausuntoa aikaiseksi Nairobin keskustelun jälkeen. On selvää, että Dohan kehitysagenda on epäonnistunut. Samalla meidän täytyy viedä eteenpäin monivälistä ohjelmaa ja sen sisältämiä tärkeitä kysymyksiä. Maatalouskysymykset, ovat kaikkein vaikeimmat ratkaistaviksi, kun puhutaan kansainvälisistä kauppasopimuksista. Siitä huolimatta on tärkeää tunnistaa jotkut toisista tavoitteista, joita Dohalla on, eli ponnistukset esimerkiksi siihen, että pyritään helpottamaan kehitysmaiden pääsyä kansainväliselle kaupamarkkinalle ja tarjota näin todellisia mahdollisuuksia taloudelliseen kehitykseen. Sen sijaan meidän täytyy kyetä edistymään alueilla, josta voimme sopia, mutta vaikuttaa siltä, että tämän täytyy tapahtua eri sopimuksen puitteissa. Siitä syystä tarvitsemme uutta sopimusta, uudelle henki herätettyä sopimusta, johon ei liity edellisiä epäonnistumisia, joita voidaan rakentaa edellisten asioiden pohjalta. Meidän täytyy tarkastella VTOta sellaisena järjestönä, joka toimii jäsentensä etujen mukaisesti. Siihen mennessä osapuolten täytyy työskennellä monenvälisten ja kahdenvälisten sopimusten turvin, jota tarvitaan, jotta voidaan säilyttää kasvu ja työpaikat tässä globaalissa maailmassa. EU täytyy myös hyödyntää sitä vaikutusvaltaa, joka sillä on, jotta voimme viedä tätä monitasoista ohjelmaamme eteenpäin niin, että saamme aikaiseksi menestystä kaikille. Kiitoksia. Täällä on sinisen kortin kysymys teille. Rouva McLaughlin, vastaatteko sallitte tämän kysymyksen esittämisen. Kiitos. Eikö tämä keskustelu ole esimerkki siitä, kuinka vähäinen vaikutusvalta yhdistyneellä kuningaskunnalla on siellä Malmström johtaa kauppaneuvotteluja, eikä isolla ole kovinkaan paljon vaikutusta maailmalla, jos sitten, josta sitä saataisiin lisää, jos päättäisiin lähteä pois kansanäänestyksellä. Kysymyksen esittämisaika on puoli minuuttia. Olkaa hyvä, Rova McLaughlin. Uh, Britannian kansalaiset päättävät siitä, haluavatko jäädä EU-jäseniksi vai eivät, ja aivan piakkoin ja jos me saamme nuo valtuudet takaisin, silloin voimme tietysti tehdä sopimuksia itse, mutta tosiasia on se, että jos me haluamme työskennellä kohti kauppa kaikille periaatetta, niin se täytyy tapahtua VTO-tasolla. Kiitoksia teille. Ja seuraavaksi Alderyhmän nimissä edustaja Takkula, kaksi minuuttia. Kiitoksia arvoisa puhemies, arvoisa komissaari. On todellakin niin, että joulukuussa järjestettävä VTOn

on tärkeää tietenkin että voidaan käydä myös monenvälisiä neuvotteluja ja sitä kautta päästä seuraavalle asteelle puhumaan myös sisällöistä. Sitten äh, Komission jäsen puhemies äh, tässä pitäisi varmaan nyt sitten lähteä ministerikonferenssiin Nairobiin ennen joulua. Eurooppalaiset ja OECD eivät ole tässä jarrumiehinä pikemminkin muun muassa brasilialaiset ja ne, jotka menevät Nairobiin vanhojen maailmankauppakonseptien kerää, hukkaavat vain aikaa. Me kaikki olemme nähneet, miten vahingollista kansainvälinen kauppapolitiikka on. Ja kyllä se niin on, että kun on olemassa maita, jotka pitävät vapaakauppaa tärkeämpänä oman väestön ruokkimista, niin se on mielestäni hienoa. Ja Pascal Lamy on vaatinut, että VTO on on viimeinkin tuotava työnsä ja integroitava työnsä myös kansalaisyhteiskunnan ja eri tahojen työhön. Muuten köyhyys johtaa yhä useampien terroristien rekrytointiin. Se on tässä nyt päässyt unohtumaan. Nairobissa on ehdottomasti käännettävä nyt kurssia koko kansainvälisen kauppapolitiikan kurssia. On puhuttava täysin uusista pelisäännöistä. Kyse on monen välisen kumppanuuteen perustuvan kauppajärjestelmän koko tulevaisuudesta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten vihreiden puolesta kaksi ja puoli minuuttia edustaja Buchner, olkaa hyvä. Vielen Dank für das Wort. Meine Fraktion... Kiitoksia puhemies. Me katsomme, että meillä on oltava oikeudenmukava, oikeudenmukainen maailmanlaajuinen foorumi, jossa vahvat ja heikot istuvat saman pöydän ympärillä ja etsivät yhteisiä ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia kauppakumppaneita. Me Euroopan unionissa olemme voimakas kauppakumppani ja meillä on paljon vaikutusvaltaa. Me emme usko, että maailman kaupalle ja Euroopan unionin kansalaisille on hyödyksi äh, pakottaa äh, heikoille äh, kauppakumppaneillemme oma agendamme. Emmekä ole ajatuksenemme suinkaan yksin. Maailmankauppajärjestön puitteissa on päätetty siitä, että heikkoja maita tuetaan paremmin etu, etuisuuskohteluin ja niin edelleen, niin että ne voivat äh, vahvistaa talouselämänsä. Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksessä kuitenkin vaaditaan, että kehitysmaat jaetaan eri luokkiin ja äh, sitten äh, maat, jotka ovat onnistuneet parantamaan talouttaan, viime vuosikymmenten aikana saavat eri kohtelun kuin heikommat. Tällainen äh, jaottelu ja luokittelu, joka johtaisi äh, vahvempien äh, vahvistumiseen entisestään, ei saa hyväksyntämme. Tämä johtaa monenväliseen mm, järjestelmään, jossa kaikki eivät kuitenkaan ole mukana, joten näin vesitetään VTOta, vaikka väitetään täydennettävän Äh, VTOn toimintatapoja. Näin äh, rikkaat maat eivät joudu Dohan ohjelmaa ottamaan mitenkään vakavasti jatkossa. Ei saa käydä niin, että äh, Doha kuopataan ja unohdetaan. Me vetoamme nyt teihin kaikkiin, jotta menemme kehitysmaita vastaan. Olemme siksi tehneet joitain tarkistuksia ja toivomme näin ollen tästä päätöslauselmaesityksestä tasapuolisempaa ja tasapainoisempaa. Pyydämme ne tarkistuksillemme. Kiitos. Kiitokset. Täällä olisi sininen kortti teille edustaja Etheridgeiltä. Äh, hyväksyttekö? Kyllä. Olkaa hyvä, edustaja Etheridge. Thank you, thank you for accepting... Kiitos siitä, että saan esittää kysymyksen. Te puhuitte siitä, että olette huolestuneita, jos kehitysmaissa ei ole niin vahvoja kauppakumppaneita, mutta eikö ole totta, että nimenomaan tullit vaikeuttavat kehitystä esimerkiksi EUn tulliblogit meillä on yhteinen pitäisi olla vapaampi järjestelmä, voitaisiin vapaammin käydä kauppaa kehitysmaiden kanssa sen sijaan, että olisi avunantoa niin kuin nyt. Ja puoli minuuttia ukseen herra Pyhner. Kiitos, puhemies. Totta on siinä mielessä, että me voimme tarjota maataloustuotteitamme sellaisilla ehdoilla, joita ei ole tarjolla kehitysmaille. Eli monet kahdenvälisistä tai useammanvälisistä sopimuksista tukevat hyvin voimakkaasti kotopuolen maataloutta tässä olen kyllä sanen samaa mieltä, mutta ei tämä ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, mitä sanoin muuten. Kiitoksia. Ja seuraavaksi EFDDn puolesta kaksi minuuttia, Olaf Dathman. Kiitos. Kiitos, hyvä puhemies. Haluan tehdä selväksi sen, että Euroopan unioni aloitti toimintansa protektionistisena rakenteena, ja se on sellainen edelleenkin. Se on aina sellainen. Doha tai ei Doha, Euroopan unioni on ehdoton este vapaalle kaupankäynnille. Ihan esimerkkinä siitä, josta aiemmin hieman, jota aiemmin hieman käsiteltiin, eurooppalainen protektionismi elintarviketuotannossa suoraan vahingoittaa kehitysmaita. Ensinnäkin EU-markkinat ovat suljettuja enemmän tai vähemmän maatalouden viennille. Ja toiseksi vielä haittavammin. Euroopan unionin maatalouden ylituotanto, joka on aiheuttanut sen väärin suunnatut maataloustuet maailmanmarkkinoille, johtaa siihen, että maailmassa ulkopuolella olevat elintarviketuottajat, varsinkin niissä maissa, joissa on suuri primäärituotanto, joutuvat hankalaan tilanteeseen. Ja ne, niin joihin tämä kohdistuu eniten, ovat kaikkein köyhimpiä. Se ei ole oikeudenmukaista kauppaa. On myös muita seurauksia. EU-protektionismi vahingoittaa Euroopan unionin omia kuluttajia. Täällä kuluttajien täytyy maksaa korkea Euroopan unionin elintarvikehinta ja muidenkin hyödykkeiden hinta sen sijaan, että maksaisivat maailmankaupan hintaa. Cardiffin yliopiston kollegat ovat laskeneet, että kustannukset yhdistyneen kuningaskunnan asukkaille on 8 prosenttia elinkustannuksista. Tästä seuraa se, että Brexitin seurauksena 8 prosenttia laskisivat elinkustannukset Britanniassa ainakin. Voimme olla varmoja siitä, että myös muissa jäsenvaltioissa tuo luku olisi samankaltainen. Eli kysymys ei ole pelkästään minun maastani, vaan se, että voitaisiin poistaa koko mielestäni olisi mahtavan hyvä koko maailmalle. Ja ehkäpä tämä pitäisi pitää mielessä silloin, kun keskustellaan Dohan sopimuksesta. Kirje Erlot of Dartmouth, Vio Blackard. Kaksi sinistä korttia, kolmekin sinistä korttia täällä nyt nousee puheenvuoronne jälkeen, Rolf Dalfmut. Voin kuitenkin sallia vain ensimmäisen näistä, jos tämä sopii teille. Kyllä, sopii. Joten äh, edustaja Fjellner. Puoli minuuttia, mutta vain siis yksi sininen kortti. Kiitos puhemies. Haluaisin kysyä Earl of Dartmouthilta, onko hän todellakin niin naivi, että hän ajattelee, että kaikki EU-jäsenvaltioiden e- tukiaiset katoaisivat jos Euroopan unionista päästäisiin eroon yhtäkkiä, eikö olisi todennäköisempää, että tässä lopputuloksena olisi korkeammat tullit siksi, että ne kaksi valtiota, jotka eivät ole EUn jäseniä, Sveitsi ja Norja, niillä on korkeammat maataloustullit ja myös korkeammat tukiaiset tai suuremmat tukiaiset. Ja voitte vastata. No tietysti monia maita, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, kuten esimerkiksi Sveitsi ja Norja, mutta se on se, että jos tukia on varsinkin maataloustukia, niin ne määritellään paljon paremmin kansallisella tasolla. Ja jos ne määriteltäisiin kansallisella tasolla, niin paljon todennäköisempää on, että kuluttajan edut silloin tulevat otetuksi huomioon. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja von Tuulis puolitoista minuuttia Kiitos, puhemies Miten voitaisiin yhteistyössä VTOn ja muiden vastaavien järjestöjen kanssa pelastaa maailma köyhyydeltä? No, me olemme vakuuttuneita niitä, että itse ovat aiheuttaneet tämän köyhyyden, eivätkä ne ole osa ratkaisua. Meidän pitää tietysti ajatella maailman kauppasopimuksia, johon tulee hyvin vähän investointeja mailta eivät tässä kansalaiset kovinkaan paljon pysty valvoa. Ja se, että suur annetaan paljon valtaa ja suurimmille monikansallisille yrityksille annetaan paljon valtaa. Saadaan kuulla, että meidän on edistettävä markkinoiden toimintaa, mutta tämä kyllä vaikuttaa työntekijöihin ja kokonaisiin yhteisöihin. PK-yritykset kaatuvat ja me voimme nyt havaita että VTOn tukemat suuryritykset voivat hyvin niistä ainoastaan ollaan kiinnostuneita, mutta ei VTOn pitäisi antaa niiden mukaisesti kaikkia yrityksiä kohdella. Pitää katsoa veropolitiikkaa ja koulutusta ja institutionaisia uudistuksia. Ei pidä antaa helpotuksia tälle suurpääomalle, eikä pidä mennä takapakkeja siitä, missä nyt mennään, sillä me tuhoamme kansantalouksia. Kiitos paljon. Seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Stier. Kiitos. Haluan onnitella kollegoita erittäin hyvästä päätöslauselmaesityksestä. Kaupan vapauttaminen on erittäin hyvä väline talouskasvun aikaansaamiseksi ja näin kansainvälisen yhteistyön avulla myös kaikkein köyhimpien maiden rahoitusta voidaan vahvistaa ja kestävän kehityksen ohjelmassa 2030 asti on todettu, että kauppa ohjelmat voivat todella tukea tätä työtä. Ja nyt ensimmäistä kertaa tällainen kokous pidetään Afrikassa. Ja mm, Euroopan unionillehan tämä on äärimmäisen tärkeä kumppani. Euroopan unioni on aina korostanut monenvälisyyden merkitystä myös alueellisten Ähm, kauppasopimusten merkitystä, ainakin väliaikaisesti. Nyt äh, ministerikokouksessa tulisi saada myönteistä aikaan ja siksipä meidän on tarkasteltava äh, köyhimpien maiden ja nopeammin äh, kasvavien kynnysmaiden välistä eroa. Näiden jälkimmäisten tulisi ottaa suurempi vastuu kestävän kehityksen tavoitteista ja myös heikommista maista. Ja kun katsotaan näitä etuisuuskohtelumaita, joiden kapasiteettia näin voidaan tukea, niin me voisimme lisätä maailman PKT 68 miljardilla vuodessa ja kehitysmaat voisivat tästä hyötyä kaikkein eniten. Siksi haluan tukea sopimuksen ratifiointia, jotta se saataisiin voimaan vielä ennen kymmenettä ministerikokousta. Kiitos. Kiitoksia. Täällä on kaksi sinistä korttia. Ensimmäinen on herra Rybikiltä. Ja minun täytyy tässä nyt vielä toistaa, että en voi hyväksyä kuin yhden sinisen kortin kerrallaan. Rouva Grappini oli tässä toisena, eli olette vuorossa seuraavalla kerralla. Sopiiko teille eh, Rybikin sininen kortti? Kyllä. Ja Rybik, olkaa hyvä. No niin, sydämelliset kiitokset puhemies. Haluaisin kysyä kollegaltani Stiiriltä seuraavaa. Se, että kauppaan helpotukset tuovat hyvinvointia kehitysmaille on ilmeistä, mutta Aid for Trade äh, ohjelmassa olisi tärkeää keskittyä erityisesti niihin maihin, joista pakolaisvirrat tällä hetkellä lähtevät. Uskotteko, että tätä keskustelua voidaan käydä myös Keniassa ja voimmeko todella antaa erityistä tukea näille maille, jotta jotta ihmiset voisivat jäädä kotimaihinsa. No niin, ja nyt teillä on puoli minuuttia vielä vastausaikaa. Edustaja Stier, olkaa hyvä. No niin, kiitoksia parahin kollega. Kyllä, olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Tämä on asia, joka mielestäni epäsuorasti on kyllä tullut esiinkin tässä päätöslauselmaesityksessä ja siksi totesin, että meidän tulisi myös ottaa huomioon etuisuuskohtelu, jotta voisimme tukea maita, että ne voivat vahvistaa kauppakapasiteettia ja näin voimme sitten torjua köyhyyttä ja näin ihmiset voivat jäädä kotimaihinsa ja heillä on tulevaisuuden näkymät, eivätkä he joudu pakenemaan kotimaistaan. Kiitos paljon ja sitten Rodriguez Pinheiro yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Minä voin täysin yhtyä päätöslausuman esityksiin Tässä on tehty erinomaista työtä esittelijöiden toimista. Haluaisin sanoa aivan suoraan, että Euroopan unioni on sitoutunut, se pitää olla jatkossakin sitoutunut monenvälisyyteen ja sen rooli on toimia johtajana ja esiintyä ikään kuin siltana eh, eri tähän välillä kaikissa neuvotteluissa. Nyt ei saa valitella, vaan on sanottava, että kaikkien jäsenten on saman tien pantava täyteen sopimuskaupan helpottamiseksi ja on myös vaadittava, että tämä jo yli pitkä Dohan kierros saataisiin loppuun vietyä Nairovissa. Nyt ei ole mahdollista epäonnistua ja siksi olen samaa mieltä komission jäsenen kanssa, että kumppanin pitäisi lähentää kantojaan, jotta olisi paljon vääristymiä eh, maataloustuotteiden osalta. Ja nousivien talouksien pitäisi myös olla vastuullisia, ottaen huomioon niiden kehitystaso ja mukana olo kansainvälisessä kaupassa. Tarvitaan myös lisää joustoa kehittyneiltä mailta vähemmän kehittyneiden maiden suuntaan. Ja sitten VTOta on uudistettava. Siihen tarvitaan lisää parlamentaarista ulottuvuutta ja parempaa hallintoa, jotta ei tule mitään epäilyksiä siitä, kuinka hyödyllinen ja tarpeellinen se on. Kiitos. Kiitoksia ja pyytäisin teitä kunnioittamaan teille varattua puheaikaa. Sitten Henkel, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisat edustajakollegat, olisihan se hienoa, jos VTO-kierros olisi niin kehittynyt, että kahdenvälisiä sopimuksia ei enää tarvittaisi. Näin voitaisiin koko kiista teetipistä ja setasta ja muista haudata. Nyt muistuttaisin kuitenkin toisesta asiasta. Hyvät naiset ja herrat, miksi globaalistuminen ja vapaakauppa oikeastaan ovat niin tärkeitä asioita? Emme saa unohtaa, että globaalistuminen liittyy paitsi tavaroihin, palveluihin ja niin edelleen myös ajatuksiin ja arvoihin ja globaalistumista on kiittäminen siitä, että myös ihmisoikeudet nähdään globaalina mahdollisuutena tänä päivänä. Maailma on demokraattisempi kuin koskaan aiemmin ja tämä, tästäkin on globaalistumista kiittäminen, joten meidän on ajettava VTOn kautta kauppaa, koska kauppa saa aikaan paljon muutakin hyvää kuin hyvinvointia. Katson myös, että euro heikentää koko Eurooppaa ja eurosta pitää päästä eroon. Kiitos. Kiitokset edustaja Henkel. Täällä on kaksi sinistä korttia noussut. Ensimmäinen niistä mm, Elof äh, Darthmotilta ja toinen Sannilta. Mutta kun äh, äh, edustaja Elof Darthmot jo käytti puheenvuoron keskustelussa ja sai jopa vastata vielä sinisen kortin kysymykseen, niin siksi pitäisin oikeudenmukaisempana, että herra Sanni saa nyt esittää tämän sinisen kortin äh, puheenvuoron siinä tapauksessa, että herra Henkkele hyväksyy kysymyksen esittämisen. Kyllä. No niin, herra Sanni, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin kysyä teiltä. Te jos ajatellaan asiaa teoriassa, niin kun on niin paljon näitä kahdenvälisiä tai alueiden välisiä sopimuksia, jos näitä tulisi, niin voitaisiinko saada aikaiseksi myös globaali sopimus? Minun mielestäni ei, mutta haluaisin tietää, mitä te ajattelette. Kiitos. Ja sitten puoli minuuttia vastaus. Henkel, olkaa hyvä. No kyllä, minä jo oikeastaan sitä mieltä olen, että että jos meillä olisi maailmanlaajuinen ihan, ihanteellinen sopimus, niin kahdenvälistä sopimuksesta voitaisiin täysin luopua. Tosin on myönnettävä, että kaikkien kahdenvälisten sopimusten määrä kaiken kaikkiaan on saanut enemmän maailmanlaajuisen kaupan eh, puolesta aikaan kuin koko VTO. Minä haluan kuitenkin, että VTOsta tulee maailmanlaajuinen menestystarina ja sitten näitä kahdenvälisiä sopimuksia ei enää tarvita. Kiitokset. No niin, kiitos teille ja sitten puolitoista minuuttia. Äh, Jaran Sova, olkaa hyvä. Missioner. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä komissaari, Eurooppa tarvitsee maailmaa, jossa kaikki ovet ovat avoinna yrityksillemme ja globaali vapaakauppa on avain näihin oviin. Jos haluamme Euroopan olevan vahva, meidän täytyy tukea kaikkia sellaisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan varmistaa näiden esteiden poisto sekä VTOssa että muualla. Nyt meidän täytyy katsoa DDA-keskusteluiden viimeistä 14 vuotta ja siirtyä eteenpäin. Näin, näin voidaan tehdä VTOssa, mutta vain jos hyväksymme uuden strategian ja uuden vision sille instituutiona. Mitä tarvitsemme tässä vaiheessa, jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin? Ensinnäkin meidän täytyy viedä tämä kierros jollain tapaa päätökseen, jotta tämä monenvälinen ohjelma menee eteenpäin. Toivottavasti Euroopan unioni on edelleenkin etukärjessä, kun tätä keskustelua viedään eteenpäin. Samalla meidän täytyy sitoutua voimakkaammin kaikkien jäsenten taholta, jotta voidaan saada aikaiseksi järkeviä lopputuloksia näistä neuvotteluista. Vaikka se olisikin vähemmän kuin mitä alun perin toivoimme. Toiseksi, kun näin on tehty, jotta voisimme mennä eteenpäin. Tarvitsemme uutta suunnitelmaa sen suhteen, millä tavalla VT on kauppasuunnitelma viedään eteenpäin, jotta se vain toistelisi samaa vanhaa. Nairobin kokouksessa pitäisi olla kyse siitä, että saadaan aikaiseksi ja hyväksytään todellisia, realistisia tuloksia DDAlle, mutta samalla tulisi myöskin pyrkiä luonnostelemaan kunnianhimoinen tie eteenpäin VTOlle yleisemmin ottaen. Kiitoksia. Myös teille on täällä esitetty sinistä korttia. Edustaja Grappiini, hyväksyttekö? Nyt pyytäisin teitä vielä kuuntelemaan. Hyväksyttekö sinisen kortin? Kyllä, olkaa hyvä, Rova Grappiini. Puhemies, olen täysin samaa mieltä siitä, mitä kollega sanoo ja esittelijä myös. Mutta haluaisin kysyä, oletteko sitä mieltä, että VTOlla pitäisi olla erilainen kauppa-asialista niin, että kun vahvat maat tulevat mukaan, tämä ei johda epäreiluun kilpailuun niin kuin nyt käy, kun Kiina tulee mukaan – ja jos niitä ei mitenkään valvota, eikö VTOssa pitäisi uudistaa jotain työasiakirjoja, ei kiintiöitä, vaan valvontaa kuluttajan osalta. Kiitos. Ja nyt pyytäisin, että kunnioitetta puheaikaa puoli minuuttia. I do agree. Kiitoksia kysymyksestä Olen samaa mieltä siinä, että nyt ollaan VTO-neuvotteluiden kääntöpisteessä. Me tarvitsemme emme pelkästään keskustelua Euroopan unionin sitoumusta, vaan myös kaikkien jäsenten sitoumusta, koska minun mielestäni on oleellista, että tämä maailmankauppaohjelmaa viedään eteenpäin. Ei ole riittävää se, että meillä on kahden alueen välisiä tai välisiä neuvotteluita, vaan kaikkien toimijoiden edun mukaista on se, että meillä on globaalit kaupan säännökset. Kiitos paljon ja sitten yksi minuutti. Sanchez Kaldente, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Dohan kierros on nostanut esiin monia haasteita. Monenvälinen tie ei ole ollenkaan helppo tie. Rikkaiden ja köyhien maiden edut eivät ole samat, mutta aina ajetaan pikemminkin rikkaiden pohjoisten maiden etua ja kaikkein köyhimmät etelässä jäävät lehdelle soittelemaan. TTIP, TISA, SETA ja TPP nyt mukaan viitoittavat helppoa tietä meille, mutta näin ei suinkaan ole. Näin vain rikkaat jättiläiset tekevät kahdenvälisiä sopimuksia ja hyötyvät näistä itse. Meidän täytyy kulkea monenvälistä tietä, jossa kaikkien ääni on kuuluvilla ja meidän täytyy päästä köyhyydestä, epätasa-arvosta ja päihittää ilmastonmuutos, joka tulee todella heikentämään nämä paitsi ilmaston ja ympäristön myös ihmisten tilannetta entisestään. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten seuraava Began, olkaa hyvä. Kiitoksia. konferenssissa kyse on monenvälisen järjestelmän tulevaisuusjärjestelmän, jossa EUn ja muiden käytös tappavat hitaasti sen tulevaisuuden, kuten TTIPin ja muut. Meidän täytyy nyt saada aikaiseksi sellainen järjestelmä, jossa ymmärrämme, että jos monivälinen järjestelmä ei toimi, niin sitä täytyy uudistaa. Meidän täytyy keskittyä kaikkein köyhimpiin maihin ja auttaa niitä, mutta samalla täytyy kääntää selkämme myöskin tälle hyvin epämääräiselle jäsentelylle kehittyneiden ja kehittymättömien maiden välillä, kehitysmaiden välillä. Esimerkiksi Intia ja Kiina, niitä pidetään kehitysmaina ja näin ne pyrkivät hyötymään siitä. Meidän täytyy auttaa kaikkein köyhimpiä nimenomaisesti, jotta ne pääsisivät hyötymään niistä eduista, joita me niille tarjoamme. Lisäksi meidän täytyy päästä sopimukseen alkuperäsäännöstä Näistä neuvotellaan monenvälisellä tasolla ja siitä syystä täytyy varmistautua siitä, että Nairobi on menestystarina, kun olemme jo valinneet tien kohti TTIPia. Muussa tapauksessa menetämme kaiken. Kiitos. Seuraavaksi kaksi minuuttia Fisas Aisela, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin ensiksi onnitella kollegoja Berlangea ja Paolo Salvaa tästä tärkeästä päätöslauselmasta. Siinä huomioidaan Euroopan parlamentin painopistealueet nyt ennen kymmenettä ministerikokousta Keniassa joulukuussa. Pitää muistaa, että VTOn perustaminen oli hyvin oleellinen askel uudenlaisen kauppajärjestelmän suuntaan, joka on dynaamisempi ja näin siirtymä taloudet ja maat, jotka eivät ole niin pitkälle kehittyneitä, voivat käyttää kauppaa hyväkseen, kehittyäkseen. VTOn kautta EU on osoittanut olevansa kiinnostunut monenpuolisten puitteiden edistämistä niin, että niiden rinnalla on kahdenvälisiä ja alueellisia monenvälisiä sopimuksia. Maailma muuttuu, kansallisen kaupan järjestelmä on muuttunut ja muuttuu jatkossakin. Meillä on avoimempi järjestelmä, meillä on uusia siirtymävaiheessa olevia maita ja huomioitava niiden todellisuus. Siksi meidän pitää nyt ottaa kaikki irti kaupan tarvista mahdollisuuksista ja tätä varten tarvitaan VTOn eh, rakenneuudistus, jotta voidaan saada oikeudenmukaisemmat järjestelmät. Pitää huomioida myös pk-yrityksiä, innovatiiviset yritykset pitää päästä eroon eh, vaikeuksista tietyillä aloilla, kuten uusiutuvan energian lähteiden aloilla. Ja näin voitaisiin edistää talouden kehittymistä ja lisättäisiin työpaikkoja. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. David Martin, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin kuin komission jäsen ja monet muut edustajat täällä ovat todenneet, että ensimmäistä kertaa nyt Nairobissa ministerikokous järjestetään Afrikassa ja meidän on todella korostettava kehityskysymyksiä ministerikokouksen aikana kehityskysymyksiä Dohan kehitysohjelman mukaisesti. Meidän täytyy todella nyt keskusteluissamme muistaa, monenvälisyys, erityisesti ottaen huomioon vähiten kehittyneet maat, ja meidän tulee huolehtia siitä, että nekin hyötyvät kaupan avautumisesta. Niin kuin täällä iltapäivän mittaan on kuultu, me katsomme, että nämä eri ohjelmat, jotka helpottavat kaupankäyntiä, ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja ennen Nairobia täytyisi vielä asiaa ajaa hyvin voimakkaasti, jotta sielläkin saataisiin jotain aikaan. Meidän täytyisi painostaa jäsenvaltioita Aid for Trade-ohjelman tukemisessa. joitain vuosia sitten jo jäsenvaltiot tähän sitoutuivat, mutta ne ovat epäonnistuneet tässä työssä. Eihän tämä nyt liity niinkään ministerikokoukseen, mutta haluan kiittää komissiota siitä kannasta, jonka se otti VTOssa vastikään köyhimpien, kaiken köyhimpien maiden lääkkeiden saannin puolesta. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi kaksi minuuttia edustaja Valensa. Kiitoksia hyvä puhemies. Mielestäni tämä päätösasema tulee juuri oikeaan aikaan, kun halutaan osoittaa, miten EU on sitoutunut Dohan kehitysohjelman eteenpäin viettyminen, vapaa kauppa hyödyttäisi kaikkia. Rakenneuudistuksia VTOssa tuetaan ja tämä uudistus toivottavasti myöskin saa aikaiseksi avoimemman ja paremman kaupajärjestelmän vähemmän syrjivän sellaisen, joka pohjautuu yhteisiin säännöksiin. Käsittääkseni muutos on tarpeellinen. Uskon, että vto järjestelmä täytyy muuttua niin, että se on tehokkaampi ja paremmin soveltuu todellisiin ongelmiin, jotta se voisi paremmin täyttää roolinsa PK-yritysten auttajina ja mikroyritysten auttajina ja myöskin uusien startupien auttajina. Toivottavasti tämä päätöslauselma erityisesti ottaa esille myös matalatuloisten, köyhien ja kaikkein vähiten kehittyneiden maiden intressit, koska siinä tuetaan sitä, että sanon aikaiseksi hyvä määritelmä näille maille ja se mahdollistaa myös sen, että voidaan ratkaista jatkuvasti toistava ongelma Kiinan läsnäolosta VTO-järjestelmässä. Viimeksi uskon, että päätöslauselman lopputulos takaa kestävän kehityksen tukemalla liitännäispolitiikkoja. Ja täysin tuen tätä päätöslauselmaa. Uskon myös, että se hyödyttää kaikkia VTOn jäseniä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro edustaja Danti. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komissio ja sen parhaat kollegat. Euroopan unioni seuraavassa VTO-ministerikokouksessa tulee osoittamaan täyden sitoutumisensa monenväliseen lähestymistapaan. Kyllä VT on nyt osoitettava kykenevänsä ylittämään esteet ja haasteet ja Euroopan on tehtävä kaikkensa tämän monen välisen lähestymistavan puolesta Euroopan kauppapolitiikan päätavoitehan on juuri siinä, että saadaan aikaan täysin toimiva monenvälinen sopimusjärjestelmä, joka johtaa tasapuolisempaan globaalistumiseen. Kauppa Euroopan Euroopan unionin kaupan on perustuttava tälle. Nairobin kokouksessa on otettava huomioon kaikkein köyhimmät maat ja tuettava niitä, jotta ne löytävät oman tiensä kohti parempaa tulevaisuutta. Nairobissa on todella vahvistettava välistä kaupankäyntiä. Kiitos. Kiitoksia teille. Ja nyt puheenvuoro kaksi minuuttia, edustaja Fjellner, olkaa hyvä. Fru kommissionär. Kiitoksia, hyvä komissaari. Vapaakauppa on meidän kaikkein tärkein työkalu. Me haluamme luoda hyvinvointia ja poistaa köyhyydestä. Siitä syystä tällainen kauppasopimus on niin äärettömän tärkeä. 13 vuotta on pyritty Dohan kierroksilla jo tätä sorvaamaan. On tärkeää, että saamme aikaiseksi menestystä Nairobissa. Ja otan esille kolme eri näkökohtaa, jotka mielestäni ovat erityisen tärkeää, jotta menestystä voitaisiin saada aikaiseksi. Ensimmäinen koskee maailmantaloutta, sillä tällä hetkellä epävarmuustekijät siinä ovat erittäin huomattavia. Ja toinen äh, näkökohta on se, että tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan globaaleja äh, toimintasääntöjä, jotta voimme vastata niihin erilaisiin alkuperäsääntöihin ja tulleihin, niiden valtavaan määrään, jotka haittaavat. Niiden määrä on vain räjähdysmäisesti kasvanut ja ne estävät monivälisen sopimuksen toimimuksen. Meidän täytyy korjata tilanne niin, ettei tästä kaupasta tule niin monimutkaista. Ja kolmanneksi täytyy ottaa esille se, että VTOn uskottavuus on kyseessä. Meidän täytyy tarkastella sitä, kun me käsitellään vapaakauppaa, eikä jatkuvasti pyrkiä vain kiistojen ratkaisuun on tärkeää saada aikaiseksi menestystä. Ja minulla, aivan kuten komissaari itsekin on huomauttanut, toivon aivan yhtä paljon, että kierros viedään loppuun. Ja toivon sitä, että me onnistumme toimialakohtaisissa neuvotteluissa, sillä monenväliset ovat myöskin tärkeitä Esimerkiksi kun puhutaan vapaakauppasopimuksesta ympäristöystäville, ympäristöystävällisille tuotteille, tässä komissio voi saada todellisen eron aikaiseksi ja toivottavasti tullit poistetaan näiltä ympäristöystävällisiltä tuotteilta, sillä sitä tarvitsee ympäristömme ja Eurooppakin. Kiitos. Täällä oli Ferreiralta sininen kortti. Hyväksyttekö? Edustaja Fjellner, sininen kortti. sopii. Olkaa hyvä, Ferreira. Kiitos, puhemies. Edustaja Fjellner tässä julisti uskoaan normaalin tapaan vapaa kauppaan. Onko vapaa kauppa niin tärkeä kehitykselle? Jos näin olisi, niin kertokaapa, miksi on niin, että Suuri osa kehitysmaista, hakotemaista ovat pyr- pystyn, pyrkineet vastustamaan vapaakauppasopimuksia, assosiaatiosopimuksia. Jos tämä on niin hyvä tie, niin miksi nämä maat ovat niin paljon tätä vastustaneet? Nyt on esimerkkejä kehittyneistä tai teollistuneista maista, jotka ovat tulleet tähän tulokseen protektionaalisen politiikan kautta. Eli miten tämä voi olla näin? Kiitoksia. No jos se pitäisi paikkaansa, niin minä saattaisin olla ihan samaa mieltä kanssanne. Mutta tosiasia on siinä, että suurin osa AKT-maista on tiellä ehm, hyväksymään ehm, taloudelliset kumppanuudet EUn kanssa. Se on nähtävissä. Ja mitä enemmän meillä on vapaakauppaa, sitä vähemmän meillä on äärimmäisen köyhiä maailmassa. Enemmän kuin, vähemmän kuin koskaan ennen. Ja se ei ole näiden kommunististen ajatusten ansiota, vaan nimenomaan vapaakaupan ansiota, eikä minkään muun. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Moska, yksi minuutti. Kiitos puhemies, komission jäsen. Kiitän äh, myös äh, esittelijöitä, sillä tämä teksti osoittaa hyvin realistisesti, että me voimme kansainvälisellä tasolla, globaalilla tasolla saada aikaan painetta, äh, jotta Tätä kautta sitten saadaan aikaan konkreettisia ratkaisuja. Globaalistumisen aiheuttama epävarmuus on tietenkin jouduttu myös kohtaamaan. Ja, mutta nyt meidän on nähtävä globaalistuminen mahdollisuutena, myönteisenä. Meidän on vahvistettava monenvälistä järjestelmää, jossa samat säännöt koskevat kaikkia. Ja jossa otetaan myös vähiten kehittyneiden maiden tarpeet huomioon. Keskitytään talouskehitykseen, mutta myös sosiaalisiin kysymyksiin ja ympäristökysymyksiin. Ja VTOta on vahvistettava ja uudistettava. Tämä olisi oikea tie ja meidän prioriteettimme. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten kaksi minuuttia edustaja Venta panie przewodniczący! pani komisarz! jak pani. kiitos komission jäsen kuten mainitsitte kymmenes wton ministerikokous pidetään ensimmäistä kertaa afrikan maassa. dohan julistuksessa selvästi korostetaan kaupan ja kehityksen välistä yhteyttä ja siksi on pidettävä kaikissa neuvotteluissa keskiössä kehitysmaiden tarpeet, sillä kaksi kolmas osaa VTOn jäsenistä on itse asiassa kehitysmaita. Kaupan esteiden poistaminen vie kestävän kehityksen suuntaan, jos Dohan neuvotteluissa menestytään, niin tästä voi tulla 85 miljoonaa dollaria etua. Suuri osa tästä menee kehittyviin maihin ja siellä näillä sulla torjutaan köyhyyttä ja siksi kehittyneempien maiden pitäisi olla vastuullisia toimissaan ja on varmistettava, että ne todella kantavat vastuuta ja huomioivat köyhimpien maiden tarpeet globalisaatio edistää myös etelän välistä tai sisäistä kauppaa, erityisesti maataloustuotteiden alalla, pitäisi poistaa määrälliset rajoitukset ja tullit. Ja tämä voisi sitten auttaa ihan oikeita ihmisiä heidän oikeassa elämässään. Euroopan unionin on tehtävä tämä mahdolliseksi. Teidän. Kiido, kiitokset. Seuraavaksi edustaja Silva Pereira, yksi minuutti. Hyvä puhemies, Hyvä komissaari Malmström, kerrotte meille, että alle, on alle kuukausi aikaa ennen kymmenettä ministerikokousta VTOssa, mutta meidän täytyy tunnustaa te- tosiasiat. Valmistelutyö ei ole suinkaan tyydyttävä, kun tarkastellaan, miten paljon työtä on tehty, jotta saataisiin aikaiseksi menestys Nairobissa. Yksikään näistä alueellisista suunnitelmista tai kahdenvälistä sellaisesta voi korvata maailmanlaajuista kunnianhimoista toimintaohjelmaa. Kyseessä on monenvälinen kokous, hyvä komissaari, ja on mahdotonta menestyä, jollei saada aikaiseksi oikeita liittoumia, vahvoja sellaisia tässä valmisteluvaiheessa, jotta saataisiin aikaiseksi kestävämpi lähestymistapa ja viedä kauppaa oikeaan suuntaan. Kysymykseni komissaarille onkin siis, että mitä komissio tällä hetkellä tekee, mitä se edelleen voi tehdä tästä hetkestä eteenpäin Nairobiin asti, jotta voidaan rakentaa oikeita liittoumia, niitä, joita tarvitaan, jotta voimme menestyä tässä ministerikokouksessa. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuorot puhujalistan ulkopuolelta. Puheenvuoropyyntöjä on esitetty kahdeksan ja nyt voimme myöntää puheenvuoron yhdelle puhujalle jokaista poliittisesta ryhmästä. Ensimmäisenä edustaja Ryyvi. Kiitos puhemies. Olemme nyt nähneet, että tämä keskustelu on erittäin välttämätön näin digitaalisena aikana maailma tulee yhä pienemmäksi. Maailma on dramaattisesti muuttunut Dohan kehityskierroksen aikana ja juuri Aid for Trade järjestelmän kautta voisimme auttaa pieniä, kaikkein pienimpiä yrityksiä ja yrittäjiä kaikkein köyhimmissäkin maissa. Ennen kaikkea tärkeää on korruption torjunta, koska tullit ja hallinto usein estävät kaupankäyntiä Tärkeää olisi myös huolehtia siitä, että ihmisillä on kylliksi ruokaa. Miten 10 miljardia ihmistä vuonna 2050 saavat kaikki kylliksi ruokaa. Eli Aid for Trade, maatalous ja kauppahelpotukset. Välttämätön paketti kaiken kaikkiaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Kaputta minuutti. Kiitos puhemies. Dohan kierroksen suuri valmistelutyö on osoittanut, kuinka vaikea on samanaikaisesti mahdollistaa se, että petion jäsenellä voisi olla tarpeeksi tietoa pystyttäisiin myös auttamaan kehittyviä maita ja huomioimaan niiden tilanne. Ja on tärkeää, että Euroopan unioni toimii tien näyttäjänä, jotta Dohan kierros voi avata uusia suuntia ja poistaa epätasapainoa. Nyt ei tarvita kahdenvälisiä sopimuksia. Voitaisiin 20 artiklan pohjalta Marrakesista lähteä neuvottelemaan ja huomioitaisiin muutkin periaatteet kuin vain kauppaperiaatteet, eli ympäristö, eläinten hyvinvointi, turvallisuus, eli on tärkeää huomioida kestävä kehitys ja avoimuus. Edustaja Maria Saroksi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Dohan ohjelman tavoitteena on kasvu. Me tarvitsemme oikeudenmukaista kauppaa. Epäoikeudenmukaisuus on poistettava kaupan käynnistä. Se, mitä nyt koetaan, on ehdoton vapaa kauppa. Se on vähentänyt työpaikkoja, se on vahingoittanut maataloutta ja VT on Demokratian vaje on hyvin merkittävä, eikä VTO ole ollut hyödyksi kriisistä pääsemiseksi. Siksi tarvitaan oikeudenmukaisia, reiluja sääntöjä, jotka palvelevat sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ja jokaisella maalla on oltava oma itsemääräämisoikeutensa myös julkisen sektorin suhteen niin, että erilainen keinottelu saadaan estettyä. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten Jakutsits minuutti, olkaa hyvä. Gospođo povjerenice, svjetska trgovina mora postati instrument. Kiitos. Kansainvälisen kaupan pitää olla kehityksen moottori ja väline. Siinä pitää olla sellainen mekanismi, joka tekee mahdolliseksi sen, että me köyhiä. Ei ole parempi, eikö ole parempi, että VTO ryhtyy toimiin sen sijaan, että lähetetään hätäapua näihin maihin? Eikö ole parempi auttaa kehitysmaita monenvälisesti? Autetaan esimerkiksi niiden maataloutta, jotta ne voivat pärjätä. Ja on tärkeämpää, että siellä kalastetaan omat kalat, emmekä me lähde heille kalastamaan. Ei meillä ole tarpeeksi rahaa antaa jo kalastettua kalaa kaikille, vaan heidän on nyt pantava töpinäksi ja autettava itse, itseään sillä, miten muuden voidaan 10 miljardia ihmistä ravita. Muutaman vuoden kuluttua näin paljon mitä on. Kiitoksia sitten Serra Rodriguez. Gracias, presidente. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, te tiedätte kaikki erittäin hyvin, että Balin ja VTOn menestys otetaan kaikkein köyhimpien ihmisten selkänahasta tavallisten kansankerrosten ja maaseudun ihmisten selkänahasta. Tosiasia on se, että mitä enemmän on kansainvälistä kauppaa ja vapaa kauppaa, sitä enemmän maailmassa on köyhiä ja rikkaus keskittyy muutamiin harvoihin taskuihin. 2013 ministerikokouksessa kokouksessa Kankunissa erässä maa, maanviljelijä pyysi oikeudenmukaista kauppaa. Hän oli täysin epätoivoisessa tilassa. Ei nyt ole aikaa edistää VTOta. Nyt on aikaa saattaa koko VTO-järjestelmä päätökseen te tiedätte, että näin on tuhottu miljoonia ähm, maa, ihmisiä maaseudulla, paitsi Euroopassa, kaikkialla maailmassa. Tämä on suuri epäonnistuminen. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt olemme kuulleet kaikki puheenvuorot ja komission äh, nimissä edust- komission edustaja Malmström saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitoksia myös Talbanille Langelle esittelijöille siitä työstä, jota on tehty. Vaikka täällä on joitakin vasta-ääniäkin, niin näyttää siltä, että teidän ehdotustanne tuetaan hyvin laajalti. Komissio on erittäin sitoutunut tähän monitasoiseen järjestelmään. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saamme lisää pontta VTOhon. Me tarvitsemme nimittäin sellaista kansainvälistä foorumia, jossa voimme tukea kansainvälisiä järjestöjä, jossa mitä kaikki maailman maat ovat jäseninä. 161 maata tällä hetkellä ja määrä vain kasvussa. On monia asioita, joista täytyy keskustella globaalilla foorumeilla ja meidän täytyy vapauttaa energiaa sitä varten. Mutta ensin tietysti täytyy saada tuloksia aikaiseksi Nairobissa. Tätä nimitetään Dohan kehityskierrokseksi. Kehitystä ei saa unohtaa. Ja siitä syystä komission asti ponnistukset, ja kyllä, edustaja Ferreira, olemme työskennelleet tässä läheisessä yhteistyössä myös muiden maiden kanssa, myös mukaan lukien AKT-maat, jotta näkisimme, millä tavalla voidaan viedä eteenpäin yhteistä ohjelmaamme. Meidän täytyy varmistautua siitä, että kaikkein köyhimmät, kaikkein haavoittuvimmissa asemassa olevat maat saavat näitä hyötyjä, ja jotta ne voivat hyötyä näistä sopimuksista. Siitä syystä me tarkastelemme vientikilpailua. Me olemme esittäneet ehdotuksen maataloustukien käsittelyksi, sillä ne vahingoittavat selkeästi köyhää maailmaa. Me katsomme muita kehitykseen liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi kiintiövapaita, kiintiövapaita sääntöjä, puuvillaa koskevia sääntöjä ja niin poispäin. Ja lisäksi pyrimme lisäämään äh, järjestelmän avoimuutta. Helppoa se ei ole, Paljon eri ääniä kuuluu tässä keskustelussa ja työskentelemme voimakkaasti Genevessä. Haluan sanoa kaikille niille kollegoille UKIPista, jotka nyt jo poistuvat paikalta, että kun 28 maata puhuu yhdellä äänellä, kuten me VTOssa teemme, niin luonnollisestikin meillä on silloin aika paljon painoarvoa, mutta ei se ole vielä riittävän, vaan meitä on myös 61 muuta maata. Meidän täytyy viedä 161 maata yhteensä ja meidän täytyy siitä syystä olla vahvoja. Meidän täytyy Euroopan unionina, koska olemme kaikkein suurin maailman elintarviketuoja, niin täytyy kantaa vastuumme ja siitä syystä viemme eteenpäin poistoa tulleilta yhdessä Brasilian ja muiden kanssa. Työskentelemme voimakkaasti kolme viikkoa vielä jäljellä. Meidän täytyy varmistautua siitä, että saamme aikaiseksi lopputuloksen, mutta se ei ole vielä varmaa. Teemme voitavamme, jotta Nairobissa päästäisiin sopimuksen tästä ja tulevasta kehityksestä. Ja kyllä, edustaja Filner, toivon, että voimme sisällyttää myös tämän kaupan helpotus Aid for Trade-kysymyksen mukaan ja myös vihreät tuotteet. Se tapahtuu tässä rinnan, ei tosin Nairobissa. Toivottavasti myös pääsemme tapaamaan Euroopan parlamentin valtuuskunnan säännöistä, joka tulee siis sinne Euro- Nairobiin. Ja voimme keskustella tästä sitten ensi kerralla myös joulun jälkeen. Mielelläni saisin tästä jotain päätelmiä. Ja jos tämä epäonnistuu, niin ei ainakaan Euroopan unionin syystä. Kiitoksia. Suuret kiitokset. Olen saanut yhden päätöslauselmaesityksen. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan torstaina 26.11.2015.